Puhemies. Hyvät kollegat, julistan kymmenvuotiaan euron juhlaistunnon alkaneeksi. Nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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 Herra pääministeri ja euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, herra presidentti Valéry Giscard d'Estaing, herra Euroopan keskuspankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet, herra komission jäsen joaqun Almunia, rouva talous- ja rahoituskomitean valiokunnan puheenjohtaja, hyvä kollega Pervanche Beres. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäinen päivä tammikuuta 2009 meidän valuuttamme euro täytti kymmenen vuotta. Me juhlimme tänään Euroopan parlamentissa erästä tärkeimpiä historiallisia päätöksiä, joita Euroopan unioni on toistaiseksi tehnyt. Euron luominen oli taloudellisesti yhä yhtenäisemmässä Euroopan unionissa loogista kehitystä yhtenäismarkkinoiden lujittamiseksi ja kaupan yksinkertaistamiseksi sisämarkkinoilla. Mutta kun kymmenen vuotta sitten 11 suvereenin valtion valuutta korvattiin yhtenäisvaluutalla, ilmeni paljon skeptisyyttä yhteistä valuuttaa kohtaan. Sen käyttöönotto edellytti rohkeutta ja päättäväisyyttä. Nyt kymmenen vuoden kuluttua voimme todeta, että euro on luonut luottamusta kuin nuo kymmenen maata siihen aikoinaan osoittivat, ja epäilemättä se on tuonut lukuisia etuja ihmisille ja yrityksille Euroopan unionissa. Euroalue on muodostunut makrotaloudellisen vakauden kallioksi. Euroalueen talouden ja sen vuoksi, että suuri osa kaupasta on sisäkauppaa, euroalue on paremmin varustautunut kuin aiemmin. Se voi olla jäsenvaltioita ja kansallisia valuuttoja vahvempi ulkoisia shokkeja vastaan. Juuri viime kuukausina maailmanlaajuisen rahoituskriisin aikana euro on osoittautunut huomattavaksi vakauttavaksi tekijäksi. Yhtenäisvaluutta on suojannut meitä merkittävästi välttävän rahoituskriisin pahimmilta seuraamuksilta. Tämä kriisi on ollut pahin sitten 30-luvun. Ilman Euroopan keskuspankkia ja ilman Euroopan keskuspankkijärjestelmää vakauttavana tekijänä olisi tilanne Euroopan unionissa viime vuoden syksyllä ollut huomattavasti huonompi. Katsomme nyt Irlantiin, maahan, johon rahoituskriisi on osunut erityisen pahasti. Sen jäsenyys talous- ja rahaliitossa on suojannut Irlantia vielä suuremman kriisin vaikutuksilta. Talous- ja rahaliitto on toivottavasti peruuttamaton askel kohti syvempää taloudellista ja poliittista yhdentymistä. Se tarkoittaa, että ollaan osa unionia, jolla on yhteiset tarkoitteet, kuten perheenjäsenet puhuvat kaikki euroalueen jäsenet keskenään päättävät parhaasta mahdollisesta menettelytavasta kaikkien yksittäisten jäsenten ja yhteisen edun hyväksi. Mutta europäätös ei ollut pelkästään päätös, jolla oli taloudellisia rahoitusalaan liittyviä vaikutuksia. Se antoi myös selvän signaalin siitä, että Euroopan unioni kykenee toteuttamaan laaja-alaisia päätöksiä, jotta saadaan aikaan yhteinen hyvinvoinnin leimaama tulevaisuus. Tänä päivänä monet kansalaiset kokevat euroalueella yhtenäisen valuutan yksi, yhdeksi myönteisimmistä tuloksista, joita Euroopan yhdentymisestä on seurannut. Jotta tilanne olisi samoin myös vastaisuudessa, on meidän huolehdittava yhteisen valuuttamme vakaudesta. Ainoastaan siten voi euro vastaisuudessakin olla vakauttava tekijä ja pysyä vakaana maailman valuuttamarkkinoiden heitteisyydessä. Nyt yli puolet Euroopan unionin jäsenvaltioista on ottanut euron käyttöön. Pari päivää sitten Slovakia voitiin ottaa vastaan 16 jäsenenä euroalueeseen. Olen varma siitä, että seuraavan euron pyöreän syntymäpäivän aikaan jäseniä on tätäkin enemmän. Ja tavoitteena on oltava, että jonakin päivänä kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat vakauskriteerien pohjalta yhteisen valuuttamme jäseniä. Tällaisen askeleittaisen laajentamisen myötä voidaan vahvistaa koko euroaluetta ja ennen kaikkea Euroopan unionin nuorille ihmisille voidaan osoittaa yhteistä rauhanomaista eurooppalaista tulevaisuutta. Tänä päivänä paikalla on Ranskan aiempi presidentti Valéry Giscard d'Estaing. Toivotamme hänet tervetulleeksi yhdessä aiemman Saksan liittokanslerin Helmut Schmidtin, Luxemburgin pääministerin Pierre Wernerin ja muiden kanssa. Hän kuuluu meidän yhteisten, yhteisen valuuttamme arkkitehtien joukkoon. Sydämellisesti tervetuloa Valéry Giscard d'Estaing. Olen samaa mieltä Helmut Kohlin kanssa, joka François Mitterrandin, Jacques Delorsin ja myös Jacques Santerin kanssa esiintyi tuossa videolla. Hän kuului niihin, jotka viime kädessä päättivät euron käyttöönotosta. Vuonna 1998 hän totesi, että valuutta on tietysti maksuväline, mutta on se hyvin paljon muutakin. Se liittyy myös kulttuuriidentiteettiin ja sillä mitataan myös poliittista vakautta jos kuvittelette, mitä se tarkoittaa, että meillä Euroopan unionissa kaiken tämän mantereen älyn ja luovuuden, kaikkien tämän mantereemme hankaluuksien myötä ja niistä huolimatta kaikilla näillä miljoonilla ihmisillä on yhteinen valuutta, on se sentään erittäin hieno asia. Näin totesi Helmut Kohl. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, Euroopan parlamentin nimissä haluaisin kiittää kaikkia euroarkkitehtejä ja sen tien pohjustajia, ennen kaikkea luonnollisesti Euroopan keskuspankkia ja sen tämän päivän pääjohtajaa Jean-Claude Trichetta ja hänen aivan liian varhain menehtynyttä edeltäjäänsä Willem Dausenbergia heidän historiallisesta tehtävästään ja toimistaan. Euroopan keskuspankin arvoa ei voida mitata riittävän korkeaksi Ja tämä kiitokseni koskee ennen kaikkea myös Alexander Lamfalusia, Euroopan valuuttainstituutin puheenjohtajaa. Me tapasimme hänet jo eilen illalla ja hän osallistuu pian myös keskusteluun. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asiain valiokunta, jota aiemmin johti Karl von Vogau, hänen jälkeensä Krista Rantzio-Platt, Tuo valiokunta on valuuttakäärmeestä yhteisen valuutan luomiseen asti antanut oman panoksensa ajavana voimana tämän historiallisen prosessin toteuttamiseksi. Tämä sama koskee talous- ja rahavaliokuntaa tänä päivänä. Nyt sen johdossa on Pervanche Beres ja häneltä onkin tullut aloite tämänpäiväisten juhla, tämänpäiväisen juhlaistunnon järjestämiseksi. Euroopan keskuspankki ja euroryhmä ovat yhdessä Euroopan parlamentin kanssa käyneet yhä tiiviimpää näkemysten vaihtoa. Hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa haluankin osoittaa erityiset kiitokseni sekä pääministeri Jean-Claude Junckerille, euroryhmän puheenjohtajana että myös Euroopan keskuspankin pääjohtajalle Jean-Claude Trichelle. Sydämelliset kiitokset. Euron kymmenentenä syntymäpäivänä toivomme yhteiselle valuutallemme eurolle vielä monia menestyksekkäitä vuosia, hyvää yhteistä tulevaisuutta yhteisellä Euroopan mantereellamme. Ja kiitän teitä siitä, että olette paikalla. Olisin voinut kuvitella vähän suurempaakin läsnäoloa, mutta te olette paikalla. Siksi kiitän teitä läsnäolosta ja huomiostanne. Suuret kiitokset. Ja nyt annan puheenvuoron Euroopan keskuspankin pääjohtajalle Jean-Claude trichetlle Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri, hyvät edustajat. Minulla on valtava kunnia ja ilo osallistua tähän seremoniaan, jolla juhlistetaan yhtä EUn merkittävistä virstanpylvästä, nimittäin euroa. Samone, perustaja isä sanoi, kun ajatus vastaa ajan tarpeita, se ei enää kuulu niiden, niin sen keksijille. Keksi, eikä mitään liian aikaisia ajatuksia olekaan, vaan pitää vain odottaa oikea hetkeä. Kymmeniä vuosia yhteinen raha oli vain joidenkin jakama ajatus monille se oli mahdoton yritys. Tänä päivänä yhteinen raha on todellisuutta 329 miljoonalle kansalaiselle. Jonakin päivänä euron luomista tullaan pitämään ratkaisevana vaiheena EUn kehittymisessä. Hetki sitten näimme videon. Siinä näimme tärkeitä henkilöitä perustaja isät on tässä muistettava. Ajattelen myös valtioiden ja hallitusten päämiehiä, henkilöt, jotka olivat päättäväisiä, eurooppamielisiä, rohkeita henkilöitä. Heitä edustaa presidentti Valeri Giscard d'Estaing tänään, tänään täällä. Ilman heitä euroa ei olisi. Euron käyttöönoton jälkeen kansalaiset hyötyvät hinnan vakaudesta, josta vain harvat siihen mennessä pystyvät nauttimaan. Se on etu kaikille EUn kansalaisille. Se suojelee tuloja ja säästöjä ja talletuksia, rohkaisee investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä se merkitsee dynaamisuutta EUlle, se me parantaa hintojen tasa, äh, läpinäkyvyyttä ja äh, helpottaa kauppaa. Zeugnis eines weiteren Vorteils des Euro. Euroopan kannalta rahoituskriisi on osoittanut, että heitteisinä aikoina on parempi olla suuremmalla ja varmemmalla aluksella kuin pienessä veneessä. Jos Euroopassa ei olisi tätä yhteistä valuuttaa, tuskin olisimme voineet toimia näin nopeasti, päättäväisesti ja johdonmukaisesti. Me olisimme olleet tilanteessa, jossa monia kansallisia saavutuksia ei olisi voitu suojella rahoituskriisiltä. Uskon, että me voimme olla ylpeitä Euroopan parlamenttien, hallitusten ja keskuspankkien reaktioista. Yhdessä me olemme osoittaneet, että jopa kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa Eurooppa kykenee tekemään päätöksiä. We owe the historic...

euron historiallinen menestys ei ole seurausta pelkästään visionääristen johtajien päättäväisyydestä, jotka jo mainitsin. Kyse on myös tehokkaasta yhteistyöstä Euroopan toimielinten välillä. Euroopan parlamentti oli oleellisessa asemassa alkuvaiheessa. Parlamentti oli Euroopan ensimmäinen instituutio, joka ehdotti yhtenäisvaluuttaa 62 ja viime vuosina Euroopan keskuspankin perustamisen jälkeen toimielimemme ovat voineet käydä hedelmällistä hyvää vuoropuhelua, jossa on ollut yli 50 johtokunnan jäsenen kuulemista parlamentin edessä ja myös noiden komission edustajien, jotka puhemies jo mainitsi. Vuoropuhelu on äärimmäisen tärkeää ajatellen tilintekovelvollisuutta. Näin Euroopan keskuspankki kykenee selittämään suurelle yleisölle toimiaan ja tekemisiään suuren yleisön edustettujen, valittujen edustajien kautta. Hyvät naiset ja herrat, näiden ensimmäisten vuosiensa aikana euro on kokenut kolme merkittävää muutosta. Uskottavan terveen keskuspankin muodosta perustamisen, vakaan uuden valuutan luomisen, joka luo, herättää luottamusta. Näihin haasteisiin on voitu vastata menestyksekkäästi ja euro on nyt vakaasti olemassa. Nyt on aika juhlia ja kuten totesin, tämä on minulle hyvin liikuttava hetki, mutta emme silti saa vielä tyytyä tilanteeseen. Haasteita on, uusia haasteita nousee. Talous- ja rahaliiton menestys riippuu siitä, miten näihin haasteisiin vastataan. Mainitsen niistä kolme. Rahoitusalan kriisi. Kriisi on osoittanut, minkälaisia perustavanlaatuisia puutteita maailmanlaajuisessa rahoitusjärjestelmässä on. Me ponnistelemme muiden kanssa maailmanlaajuisesti näiden puutteiden korjaamiseksi ja sääntely- ja institutionaalisen puitteiston parantamiseksi. Toisekseen talous- ja rahaliitto. Yhtenäisvaluutan vakaus on kah kahdella pilarilla, rahapolitiikalla, joka pyrkii hintatason vakauteen ja myös terveen talouspolitiikan päätöksiin. Nämä ovat pitkälti euroryhmän asioita, herra pääministeri. Kyseessä ovat erityiset haasteet talousalalla, jotka sisältävät myös vakaus- ja kasvusopimuksen tiukan täytäntöönpanon. Meidän on saatava talouksistamme tuottavampia ja meidän on otettava huomioon euroalueen huomattavat erot. Ja laajentuminen, kun me lähdimme liikkeelle, kymmenen vuotta sitten meitä oli 11 maata, nyt meitä on jo 16 maata. Tämä kertookin jo paljon meidän hankkeemme historiallisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on ollut hyvin inspiroiva ja vaativa haaste meille kaikille, täytyy todeta ennen kaikkea johtokunnalle ja Euroopan keskuspankin neuvostolle. Euro on historiallinen saavutus ja nyt kaikkein tärkeintä on meidän vastuumme tulevaisuutta ajatellen. Uusia haasteita nousee ja jos noihin haasteisiin vastataan mahdollisimman valveutuneesti, niin voidaan saada aikaiseksi näitä hienoja hankkeita, joihin Jean Monnet viittasi ja joiden toteutuminen on luonut Euroopan vakautta ja hyvinvointia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia pääjohtaja Jean-Claude Trichet tästä puheestanne ja teidän poikkeuksellisesta toiminnastanne. Ja nyt haluaisin kutsua nämä aiemmat puhemiehemme, toivottaa heidät tervetulleeksi Jose Maria Gil Robles Gil Delgado, Nicole Fontaine, Klaus Hensch, kaikki te, hienoa, että olette tänään paikalla. Ja nyt pyytäisin, että pääministeri euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puhuu meille. Olkaa hyvä. Herr Präsident des Europäischen Herra Euroopan parlamentin puhemies. President, monsieur le commissaire. Hyvä tasavallan presidentti, hyvä mm, puheenjohtaja, hyvät edustajat. Viide, viimeisten 50 vuoden ajan Eurooppa on usein osoittanut kykynsä muotoilla kunnianhimoisia suunnitelmia ja saada aikaan tarvittava henki ja päättäväisyys, jota tarvitaan, jotta voidaan asianmukaisella tavalla toteuttaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Euroopan unioni itsessään on siitä paras esimerkki, aivan kuten sisämarkkinatkin ja laajentumiset historia ja maantiede on yhteen. Myös Euroopan raha- ja talousliitto on sitä osoituksena, sen kymmentä vuotta nyt juhlimme. Tie, joka johti mm, talous- ja rahaliiton perustamiseen ja yhteisen rahan käyttöönottoon, oli pitkä. Alkupotku tuli Wernerin mietinnöstä vuonna 1965. Nuoruus kului kärmeputkessa ja EKUn luomisessa 79 ja, ja sitten Maastrichtin sopimus 92 ja muut etapit tässä välillä ja sitten äh, Tanskan ja Ranskan äh, äänestykset ei ole myöskään unohdettavaa vuonna 1993 kriisiä. Kaikki nämä etapit eh, matkan varrella eivät olleet helppoja. Useat eh, puhuivat yhteisestä rahasta pahaa sekä poliittisissa akateemisissa piireissä. Monet keskuspankkiiritkin olivat sitä mieltä, että emua ei voida toteuttaa eikä sitä pidä toteuttaa. Ja jos se on toteutettava, niin loppujen lopuksi yhteinen raha olisi kuitenkin heikko ja vailla tulevaisuutta. Nyt kuitenkin juhliamme kymmentä vuotta. Haluaisin osoittaa huomioni euron luojille, Hermut Kohl, François Mitterrand, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing ja muut. Haluaisin tässä mainita jälleen kerran haluaisin osoittaa huomiota heidän näkemykselleen, heidän sitoumukselleen, heidän vankkumattomalle käsitykselleen Euroopasta. Ei monetkaan uskoneet, että heidän poliittinen harjoituksensa näin pian toteutuisi. Nyt 16 valtiota on mukana eurossa melkein 330 miljoonaa kansalaista käyttää euroa. Siitä on tullut kaikkien käsiin kosketeltavin symboli Euroopan unionin yhdentymisestä. Symboli, joka tunnustetaan kaikkialla maailmassa. Se on vakauden ankkuri. Se suojelee kansalaisia kaikkein hurjimmilta äh, taloudellisen kriisin seurauksista. Kymmenen vuoden kokemuksen jälkeen on todettava, että euro on ollut menestystarina sitä ei voida kieltää, mutta juhlapäivät, juhlapäivillä on arvoa vain, jos niiden kautta katsotaan tulevaisuuteen. Vaikka kaikki täällä onnittelemmekin toisiamme euron johdosta, todelliset haasteet ovat vielä edessämme. Vuosi 2009 tulee olemaan äärimmäisen vaikea vuosi euroalueen valtioille ja eurooppalaisille kansalaisille. Meidän on pystyttävä vastaamaan moniin haasteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisellä tasolla euroalueen hallitusten on tehtävä yhteistyötä rajoittaakseen kriisin vaikutuksia ja investoidakseen talouden rakenteisiin, jotta saadaan rakennettua siltaa, jolla kriisistä pääsetään eteenpäin. Poikkeuksellinen tilanne edellyttää poikkeuksellisia toimia. Ei ole unohdettava kuitenkaan sitä, että euron suojeleva vaikutus ei ole tipahtanut taivaasta. Olemme paremmin suojassa, koska euroalue on ikään kuin laatumerkki jonka kautta valtiot voivat harjoittaa eh, varovaista mak- makrotaloudellista politiikkaa suojellakseen kansalaisten hyvinvointia. Euron tulevaisuus riippuu suoraan meidän uskottavuudestamme tämän politiikan toteuttamisessa. Tämä uskottavuus on emun perusta. Meidän on siitä suojeltava, jotta voimme edelleen hyödyntää euron hyö, euroa. Ulkoisella tasolla meidän on otettava opiksi äh, rahoituskriisin vaikutukset. Äh, tässä voidaan nähdä suuria vaikutuksia Amerikan kriisiin, mutta edelleen on, tähän liittyy maailmanlaajuiset epätasapainotilanteet. rahoitusmarkkinoilla – tapahtuvat ylilyönnit saivat aikaan katastrofin. Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen edellyttää rahoitusjärjestelmän syvällistä uudistamista, mutta myös sitä, että päästään irti näistä epätasapainotekijöistä. Se edellyttää Amerikan, Aasian ja Euroopan suurien talouksien yhteistyötä vaikka edistys on merkittävää, euron kansainvälinen edustus on kuitenkin liian pirstautunutta ja kansalliset edut vievät pidemmän korren, eikä euro näin voi käyttää sitä poliittista arvoa, joka sille kuuluisi, niin että se voitaisiin hyötyä emun tuomat edut täysimääräisesti. Kyseessä on tietenkin taloudellinen eh, hanke, kun ei muusta puhutaan, mutta se on myös poliittinen hanke seuraavien kymmenen vuoden aikana meidän on vahvistettava euron poliittista ulottuvuutta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Sydämelliset kiitokset, herra pääministeri Juncker teidän puheestanne ja teidän suuresta toiminnastanne. Ja nyt komission asiasta vastaava jäsen, komission jäsen herra Joakin Almunia, olkaa hyvä. Hyvä parlamentin puhemies, hyvä pääministeri, hyvä puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat kymmenen vuotta euron käyttöönoton jälkeen. Olen varma siitä, että olen yhtä mieltä tämän parlamentin enemmistön kanssa, kun sanon, että eurooppalaisena olen ylpeä euron menestystarinasta. Haluaisin onnitella parlamenttia tästä aloitteesta järjestää tällainen juhlatilaisuus tässä täysistuntosalissa, Euroopan parlamentin Strasbourgin salissa ja juhlia Euro 10 vuotta. Euro ja emu merkitsevät todella kiistämätöntä menestystarinaa. Euron kautta kymmenessä vuodessa olemme saaneet paljon hyötyjä ja hyötyjä edelleenkin eurosta saadaan tässä finanssikriisin myllerryksessä. Kymmenessä vuodessa euro on saanut vahvan ja vakaan maineen se on toiseksi tärkein maailman valuutta ja kansainvälisen äh, taloudellisen aseman äh, ansiosta sitä verrataan jo dollariin kaupankäynnin välineenä ja maksuvälineenä äh, kansainvälisillä markkinoilla. Mutta euro on erityisesti melkein 30, 330 miljoonan kansalaisen jokapäiväinen rahankäyttöväline 16 maassa. Meillä kaikilla on taskuissamme tämä symboli jaetusta Euroopan yhteisöstä. Euro on keskeisessä asemassa Euroopan hankettamme. Se muistuttaa meille, mitä hyötyä integraatioprosessista on tullut prosessista, joka alkoi puoli vuosista sitten. Alhainen inflaatio, alhaiset korot, talo, makrotaloudellinen vakaa tilanne ovat kaikki hyötyä eurossa. Eurosta euro rohkaisee investointia ja kauppaa jäsenvaltioiden välillä. Euron ansiosta on voittu perustaa 16 miljoonaa työpaikkaa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kolme kertaa enemmän kuin sitä edeltävän kymmenen vuoden aikana. Se on edistänyt sisämarkkinoiden yhdentymistä, se on suojellut euroalueen jäseniä ulkoiselta häiriöltä. Se tuo vakautta ei ainoastaan Euroopan, vaan maailmanlaajuisestikin kriisi on varmastikin eurolle koetin kivi, mutta ne, jotka ajattelevat, että emu ei pysty vastaamaan kriisin seurauksiin, ovat väärässä. Aivan päinvastoin ilman yhteistä rahaa kriisin haittavaikutukset olisivat paljon merkittävämpiä. Monet jäsenvaltiot joutuisivat nyt kamppailemaan valuuttakurssien volatiliteetin kanssa – ja luultavasti joutuisivat myös eh, spekulatiivisten hyökkäysten kohteeksi. Julkinen velka olisi paljon suurempi kuin nyt ja verohelpotustoimien eh, käyttäminen ei olisi yhtä helposti mahdollista. Vuonna 2005 uudistus hallitukset eh, kannustivat hallituksia tervehdyttämään politiikkaa niin, että vuonna 2007 alijäämä, budjetin alijäämä oli aliin 25 vuoteen. Tämän ansiosta voimme nyt eh, lähteä kriisiin paremmissa olosuhteissa. EKP on kriisin aikana vain vahvistanut euron eh, hyvää mainetta mainetta, jonka se sai jo aivan emun alkuvuosina. Ja se on ryhtynyt tarvittaviin toimiin, tehden yhteistyötä muiden teollisuusmaiden keskuspankkien kanssa. EKP on ohjannut meitä tämän ajanjakson aikana ja estänyt valtava, valtaisen finanssiromahduksen. Emme toivoneet aivan tällaisia olosuhteita juhlapäivää varten, mutta olosuhteet myöskin korostavat emun tuomia hyötyjä. Ne, jotka eivät vielä kuulu euroalueeseen, näkevät sen yhä houkuttelevampana. Tämän näimme viime viikolla Bratislavassa, kun toivotimme tervetulleeksi Slovakian. Siitä tuli 16 europerheen jäsen. Euroopan komissio ja tämä parlamentti tulevat tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden euroryhmän ja EKPn kanssa. Se on välttämätöntä. On tehtävä yhteistyötä myös kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta voimme saada taloutemme kestävälle kasvun tielle takaisin. Komissio on esittänyt ehdotuksia ja kommentteja emun ensimmäistä kymmenestä vuodesta tästä asiakirjasta keskusteltiin tässäkin parlamentissa, ja nämä huomiot ovat aivan yhtä tärkeitä kuin viime keväänä finanssivalvonta, sen laajentaminen muihin makrotaloudellisiin sektoreihin, makrotaloudelliset ja rakenteelliset uudistukset, euron ulkoinen edustus ja raha- ja talouspolitiikan valvonta ovat E, akseleita, joiden pohjalta aloitamme seuraavat kymmenen vuotta euron tietä, joka tulee olemaan yhtä, ainakin yhtä menestyksekäs kuin nämä ensimmäiset kymmenen vuotta. Lopuksi haluaisin osoittaa kunnia Euroopan, euron perustajaisien kunnianhimolle ja rohkeudelle ja heidän visionsa avu, ansiosta meillä on nyt käytössämme euro, josta voimme olla kaikki ylpeitä. Meidän on nyt suojeltava sen perustaa. Kriisi on avannut uuden luvun maailmanlaajuisessa taloudessa. Siinä emulla on oltava edelleen merkittävä rooli, joka niin, että, että suojellaan Euroopan kansalaisten tavoitteita. Suuret kiitokset komission jäsen puheestanne ja teidän työstänne komissiossa ja Euroopan unionin laajuisesti. Nyt minulla on erittäin suuri ilo pyytää aiempaa Ranskan presidenttiä ja aiempaa kollegaamme presidentti Valéry Giscard d'Estaingia puhumaan meille. Olkaa hyvä. Monsieur le Président du Parlement européen. Euroopan parlamentin puhemies, puheenjohtaja, pääjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kaikki ne, jotka ovat olleet työssä mukana synnyttämässä yhteistä valuuttaa, ovat kiitollisia, arvoisa hans gert Pöttering ja te, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, siitä onnekkaasta aloitteesta, johon ryhdyitte, jolla muistetaan kymmentä vuotta, kymmenettä vuosipäivää euron syntymästä. Olen sitä mieltä, että on parempi välttää tällaisia äh, vuosipäivien viettoja, mutta jos sille on perustelu, silloin kun puhumme merkittävästä panoksesta Euroopan unionin yhdentymisen tiellä, sitten äh, yleisten ja yhtäläisten, yhtäläisen äänioikeuden käyttöönottoa näissä äh, suorissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Euron tie on ollut kovin pitkä Kenties nyt tämä lämminhenkinen juhla ei tuo aivan kaikkia ulottuvuuksia esille. Voisin hieman taustoittaa tätä yhteistä tietä. Sillä on jo kaukainen alku. Werner, Luxemburgin pääministeri vuonna 1970 oli tässä alkuvaiheessa mukana, mutta sitten tulevien vuosien kriisit ja valuuttojen kellunta saivat liikkeen aikaiseksi. Sitten kun valuutta kiinnitettiin, niin se ei enää häirinyt yhteisiä pyrkimyksiämme saada aikaiseksi valuutta. Sitten oli onnettomia yrityksiä luoda valuuttakäärme saatiin aikaiseksi Ranskan ja Saksan vakavasti otettavia ponnisteluja. Ja Bremenissä vuonna 1980 Saksassa tehtiin päätös siitä, että luodaan eurooppalainen valuuttajärjestelmä ja otetaan käyttöön EKU, euron edeltäjä. Tätä toimia tuettiin tehtiin myös Beneluxin ja Italian taholta. Oikeastaan tällaisen äh, puolihorroksen aikakauden jälkeen ryhdyttiin taas etenemisen tielle, kun neuvosto teki päätöksen ja Jacques Delorsin komitea teki päätöksen niin, että saatiin aikaiseksi sitten Maastrichtin sopimus. totta kai täytyy tervehtiä niitä pioneereja, edelläkävijöitä, kuten kansleri Helmut Schmidt, jotka olivat merkittävässä roolissa. Ranskan keskuspankki oli myöskin tärkeä ja Robert Schumannin panos 50-luvulla. Lanfalussi antoi oman asiantuntemuksen, ainutlaatuisen asiantuntemuksensa käyttöömme ja sitten Helmut Schmidtin kanssa saimme tämän hankkeen liikkeelle. Jacques Delors, puheenjohtaja Jacques Delors on seuraavaksi mainittava. Ja sen jälkeen Maastrichtin allekirjoittajat, he allekirjoittivat hyvän tekstin. Sitähän ei ole korjailtu sen jälkeen. Ja sitten kansleri Helmut Kohl ja presidentti François Mitterrand ja heidän kollegansa olivat sitä siunaamassa. Meidän kaikkien on heille osoitettava kiitollisuutemme. Nyt kun vietämme kymmenettä juhlapäivää kriisin värittämissä olosuhteissa – mitä me voisimme ilmaista tunteenamme euroa kohtaan. Miten me kilistelemme juhlamaljaa? Ensinnäkin euron menestys ylitti odotukset. Ei pelkästään vastustajien silmissä, vaan myöskin sen puoltajien silmissä. En lähde käymään tätä asiaa yksityiskohtaisesti lävitse mutta vuosina 1995-2000 kaikki, lähestulkoon kaikki olivat skeptisiä sen suhteen, että euro voisi olla menestys. Kymmenessä vuodessa eurosta on kuitenkin kehittynyt maailmanlaajuisesti toiseksi tärkein valuutta ja yksi kaikista kunnioitetuimmista valuutoista. Sen hyvä hoito, hallinnointi ja sen kriisinvastustuskyky on perusta inflaatiovapaalle kasvulle. Ilman euroa manner Eurooppaa tällä hetkellä ravistelisi äh, rahoituskriisi, entistäkin pahempi rahoituskriisi. Rahapolitiikan oletustemme mukaisesti täytyy toimia niissä rajoissa, mitkä valuutta sille luo. Kriisi synnyttää tiettyjä paineita ja totta kai tavoitteenamme on kasvu, joka, jota ei syö inflaatio ja kriisi ei tietenkään saa olla synnyttämässä lisää inflaatiopaineita. Täytyy muistaa myös Euroopan keskuspankin johtajia ja henkilökuntaa. Kriisin alusta saakka he ovat osoittaneet suurta asiantuntijuutta ja me kunnioitamme heidän sitkeyttään ja itsenäisyyttään. Vielä lopuksi kaksi huomiota. Ei pidä kuitenkaan liioitella euron maailmanlaajuista roolia. Toki se olisi imartelevaa, mutta se vain moninkertaistaisi riskimme. Euro on Euroopan mantereen valuutta ja se ilmaisee tiettyä omintakeista kulttuuriaan, vakautta yhdessä muiden valuuttojen rinnalla. En usko, että pitäisi myöskään käyttää liian pitkää aikaa, kun varmistetaan luottamus kuluttajien silmissä sen suhteen, että valvontajärjestelmä toimii. Voitaisiin artiklan 106 kohdan 5 mukaisesti Maastrichtin sopimuksessa ja voitaisiin siis vedota keskuspankkiin jotta todellakin sen täytäntöönpanosta pidettäisiin kiinni ja sitä valvottaisiin. Olemme saaneet käyttöömme asiantuntijuutta ja Euroopan keskuspankin eh, tiukan aikataulun. Te, pääministeri Juncker, voitte sitten hyväksyä ja täytäntöönpanna tämän suunnitelman. Arvoisa puhemies, integraation symbolina euro on menestynyt ja sen pitää antaa meille rohkeutta mennä vielä pidemmälle. Me rakennamme tätä Eurooppaa, joka on aina vain yhtenäisempi. Sitä me rakennamme ja täytäntöönpanemme. Meidän täytyy hyötyä menestyksen dynamiikasta eikä tyytyä fataliteetteihin, pettymyksiin. Nyt me juhlimme euroa. Kiitoksia arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Monsieur le Président, Hyvä presidentti, kiitämme teitä puheestanne, mutta erityisesti teidän historiallisesta työpanoksestanne. Kiitoksia presidentti Giscard d'Estaing. Äh, ja nyt meidän esittelijämme, ensinnäkin talous- ja raha asiainvaliokunnan puheenjohtaja Bervange Beres ja sen jälkeen Vena Langen. Olkaa hyvä kollega Beres. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies euro merkitsee erään vision onnistumista, poliittisen tahdon onnistumista. Se ei ole, se on osoitus siitä, mihin Eurooppa pystyy, kun kaikki haluavat jotakin. Haluaisin täällä kiittää meidän ja meidän lastemme puolesta ja kaikkien puolesta tämän menestystarinan luojia ja perustajia. Pierre Werner, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, komission puheenjohtaja Jacques Delors, kansleri Helmut Kohl, Ranskan presidentti Mitterrand, Parani Alexander Lanfalusi, Padavas Kyoppa, Staat ja muut, joita en tässä mainitse. Haluaisin myös tervehtiä teidän edeltäjänne, herra puhemies ja omia edeltäjieni Von Vogau ja Krista Plath, jotka ovat edelleen täällä meidän kanssamme. Tämän parlamentin päättävä toiminta oli ratkaisevaa, jotta silloin kun euron siirrettiin, ei huolehdittu ainoastaan pankkien tilanteesta, vaan myös kansalaisista siitä, kuinka kansalaiset voisivat tottua tähän uuteen rahaan ja ottaa sen omakseen. Uskon, että parlamentin toiminta on myös muistettava ja oltava siitä tyytyväinen. On myös hyvä, että tämä juhlatilaisuus järjestetään täällä Euroopan parlamentissa, joka heijastelee Euroopan demokratiaa ja kansalaisten ääntä. Euro on ei niinkään pankkien asia, vaan kansalaisten oma asia. Jotkut hallitukset eivät halua antaa Euroopalle symboleja, mutta eurooppalaiset itse ovat ottaneet euron symboliksi, merkiksi Euroopan unionin kuulumisesta. No tällä hetkellä meillä kaikilla ei ole euroa käytössämme. Meitä oli aluksi 11 valtiota, nyt meitä on 16 ja odotamme, että muut liittyvät joukkoon. Kuitenkin minusta tuntuu siltä, että tämän kriisin kautta jotkut harkitsevat uudelleen sitä, haluavatko ne liittyä euroon vai eivätkö. Uskon, että tämä on paras osoitus menestyksestä, kuten usein Euroopan unionissa mennään eteenpäin eh, eh, skeptisismin kautta ja nyt näemme, että kymmenen vuotta euron jälkeen euro on ollut menestyksikäs. Ne, jotka aikaisemmin epäröivät, ovat nyt koputtelemassa euron ovelle ja voimme vain rohkaista heitä tekemään näin perussopimuksen ehdoilla. Niin ehtoja ei ole koskaan tarkistettu, ne ovat hyödyllisiä, jotta emu voisi eh, mennä eteenpäin kahden pilarin varassa syventyä ja laajentua. Vuosipäivä on mahdollisuus, antaria mahdollisuuden myös katsoa tulevaisuuteen. Kymmenenvuotiaan euron olisi nyt ryhdyttävä uusiin tehtäviin. Ei, juuri, juuri siksi, että kehitystä vielä tarvitaan. Taloudellisesta yhteistyöstä Jean-Paul Juncker kuvaili tässä tilannetta tiedämme, että jos olisimme menneet talousliiton kanssa yhtä nopeasti kuin rahaliitossa, niin tilanne olisi nyt paljon parempi. Otetaan tästä oppia. Ei voi olla niin, että katsomme vain budjettialijäämää, eikä, eikä myös julkisen kulutuksen laatua. On muistettava myös talouspolitiikka. Ei, ei ole normaalia, että jäsenvaltiot antavat lainaa niin eri koroilla, vaikka heillä on sama raha ja sama EKPn korko käytössään edelleen rahoitusmarkkinoiden valvonnasta. Presidentti Valéry Giscard d'Estaing mainitsi artiklan 105.6. Se on yhteinen pohjamme, jonka perusteella voimme päästä eteenpäin. Uskon, että tämä kriisi osoittaa muun muassa sen, että EKPllä pitäisi olla rooli valvonnassa. Emme halua irroittaa rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja makrotalouden valvontaa toisistaan. Mutta jotta tähän päästään, poliitikkojen on ajateltava tasapainoa. Jos EKPn roolia vahvistetaan, olisi pohdittava, kuinka institutionaalinen kehys kaikkiaan elää jatkossa. Sitten euron kansainvälisestä asemasta. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän ei pitäisi pyrkiä olemaan varantovaluutta, mutta kymmenen vuotta on Euroopan, euroa nyt rakennettu, eikä voi olla niin, että kymmenen vuoden jälkeen olemme edelleen kansainvälisellä tasolla passiivisia. Kyllä tilannetta olisi tasapainotettava ja järjestettävä paremmin. Eurosta vielä. Haluaisin sanoa, että uskon, että euro on paljon enemmän kuin pelkkä raha. Se on erittäin tärkeä asia tälle parlamentille ja kansalaisille, jotka ovat joutuneet nyt pahimpaan kriisiin vuosikausiin. Meidän on hyödynnettävä tätä hienoa Euroopan symbolia jotta sen kautta voisimme auttaa kansalaisia selviämään mahdollisimman hyvin tästä kriisistä. Kiitokset hyvä kollega ja nyt Vienä Langen, olkaa hyvä. Kiitokset herra puhemies. Kymmenen vuotta euroa on todellakin syy juhlia. Ja jos kymmenen vuotta sitten olisi sanonut, että euro kehittyy niin upeasti kuin se on kehittynyt, olisi ehkä joutunut pilkanteon kohteeksi. Monet ovat olleet mukana työstämässä tätä menestystä ja muistan monia skeptisiä ääniä, puhuttiin keskeneräisyydestä ja loppuun saattamattomasta projektista. Ja tänä päivänä tiedämme, että kyseessä oli visio, jota monet olivat mukana työstävässä aiemmat puhujat mainitsivat jo, ketkä kaikki ovat olleet mukana, mitkä ovat olleet Euroopan valuuttajärjestelmän keskeiset virstanpylväät, että oli kyse keskuspankkien yhteisjärjestelmästä, peruskoron luomisesta, Delors-raportista, eh, valuuttaunionin luomisesta parissa eri vaiheessa, Maastrichtin sopimus, pian muurin murtumisen jälkeen, ylimenoajat ja monet muut tekijät. Monet muut ovat olleet mukana vaikuttamassa siihen, että eurosta on tullut näin menestyksekäs hanke. Hyvät naiset ja herrat, uskon, että parlamentti, kuten äh, rouva Beres valiokunnan puheenjohtajana jo totesi, että parlamentti on tänä ajanjaksona ennen kaikkea vuodesta 1994, jolloin Maastrichtin sopimusta ryhdyttiin toteuttamaan vuoteen 2002 äh, käytännön käteisen rahan käyttöönottoon asti. Koko tuona aikana Euroopan parlamentti on monin keskusteluin raportein vaikuttanut huomattavasti ja haluankin kiittää kumpaakin aiempaa valiokunnan puheenjohtajaa Karl von Vogauta ja Krista Rantsio Plattia siitä, että he ovat edustaneet parlamenttia myös ulospäin. Alun perinhän tämä hanke oli hallitusten keskenään luoma. Sille annettiin näin kuitenkin riittävä parlamentaarinen seuranta. Ja nyt me puheenjohtaja Beresin myötä ajamme aivan samanlaista aktiivista osallisuutta. Kuten tiedätte, 18. marraskuuta tämä parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä mietinnön, jossa kuvaamme niitä vaan haasteita, riskejä ja ongelmia, joita asia vielä liittyy. Ja haluaisin Rouva Beresin puheenvuoron lisätä vielä muutaman seikan. Eurohan on huomattava menestys ja se on myös varsin ainutlaatuinen hanke. Näin on luotu keskitettyä rahapolitiikkaa Euroopan keskuspankin johdolla johdolla hallittavaksi ja myös hajautettua finanssipolitiikkaa. On tärkeää, että tulevaisuudessa tuo sarana näiden kahden hallinnon tason välillä, eli vakaus- ja kasvusopimus, on sopimus, jota noudatetaan myös kriisiaikoina. Ilman kasvu- ja vakaussopimusta, ilman budjetti- ja finanssipolitiikan suurempaa koordinointia euroalueellakin voi syntyä riskejä. Ja vetoan tässä yhteydessä aivan erityisesti euroalueen euroalueen jäsenvaltioihin, mutta myös koko Euroopan unionin, että osoitettaisiin tällaista kurinalaisuutta, otettaisiin koordinoitu yhteistyö hiukan johdonmukaisemmin kuin aiemmin joissakin kysymyksissä on nähty. Euro on painanut inflaation alas huomattavasti. Se on siten luonut luottamusta, vakautta ja se on muodostunut maailman toiseksi tärkeimmäksi varantovaluutaksi ajassa, jota kukaan ei osannut kuvitellakaan euro on ajanut rakenneuudistuksia voimakkaammin. Siitä on tullut globalisaation ajankohdan kuntoohjelma yrityksille ja valtioille. Euroalueen instituutiot, kuten monet puhujat täällä jo mainitsivat, euroalueen instituutiot, ECOFIN-neuvosto, euroryhmä, monet muut instituutiot, monet muut tahot ovat luoneet tarvittavat edellytykset, koska ne ovat toimineet, koska ne ovat olleet olemassa, toimineet riippumattomasti yhdessä komission ja Euroopan keskuspankin kanssa, jotta rahoitusalan kriisissä voidaan reagoida nopeasti ja luotettavasti. Meillä on euro, jonka myötä on voitu luoda eurooppalaiset rahoitusmarkkinat ja uskon, että poliittinen johtopäätös näistä yhteisistä menestysaskelista on se, että valtiot, joilla on yhteinen valuutta, yhtenäismarkkinat, ovat voineet saavuttaa ainutlaatuisen yhtenäistymisen asteen, joka takaa rauhan ja vakauden. Lopuksi haluan kuitenkin todeta, ettei euro ole vastaisuudessakaan mikään itsestäänselvyys. On olemassa huomattavia konkreettisia vaatimuksia, on otettava riskit vakavasti. Tämä koskee siis kansantalouksia. Niissä on esimerkiksi palkkakehityksessä, budjettivajeissa huomattavia vaaroja kätkössä. Siitä ei pidä vaieta. Taikkapa vaikkapa eräs aivan toinen näkökohta, nimittäin valtioiden joukkovelkakirjojen korkojen huomattava eriytyminen. Tuo kirjo on jälleen kasvanut. Ehkäpä se voi luoda euroalueella vielä uusia ongelmia. Muistuttaisin myös siitä, että ennen kaikkea euroalueen laajentumisen suhteen ei pidä antaa mitään erityisalennuksia. Kaikki valtiot, jotka tulevat euroalueen jäseniksi, joutuvat täyttämään Maastrichtin sopimuksen vaatimukset ja ehdot. Hyvät naiset ja herrat, uskon, että euro on kyllä hyväksytty kansalaisten keskuudessa. Se on saanut työstettyä itselleen maailmanlaajuista luottamusta. Se on kestänyt ensimmäiset kovat kokeensa ja se on ainutlaatuinen panos Euroopan yhdentymiseen, kestävään Euroopan kansojen yhdentymiseen ja siitä voimme kaikki olla ylpeitä. Kiitoksia. Vielen Dank, Werner Lang. Kiitokset, äh, Werner Langen. Seuraavaksi ryhmien puhujat, Jean-Paul Posen, EPP, ED-ryhmän nimissä viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Herra pääministeri, keskuspankin puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hyvin paljon asioita on tullut jo sanottua tässä keskustelussa. Euroopasta on, on kymmenessä vuodessa, eurosta on tullut kymmenessä vuodessa euron vahvuuden symboli. Saman aikaan kun olemme pystyneet luomaan yhteisvaluutan. Olemme pystyneet vastaamaan ajan haasteisiin. Ja me, me olemme suorastaan muiden kateuden kohde. Meidän täytyy onnitella erittäin lämpimästi ja kiittää euroa. Euron luominen on paras osoitus siitä, että Eurooppa kykenee, mikäli vahvaa poliittista tahtoa on, tekemään päätöksiä pitkällä aikavälillä yhteistä tulevaisuutta ja vaurautta hyvinvointia silmällä pitäen. Tämä vuosipäivä antaa meille toivon viestin erityisen äh, ajankohtaiseen, ajankohtaisena hetkenä, jolloin sitä tarvitaan. Hiljattain vielä käsitys eurosta oli hyvin ristiriitainen, monenkirjava. Nyt yhtenäisvaluutan edut ovat tulleet yhä ilmeisemmiksi. Hintojen noususta alun perin syytettiin euroa. Suurimmassa osassa maita inflaatio on tuntunut, mutta kuitenkin keskuspankin virallisten tilastojen mukaan rahapolitiikan vakaus on pysynyt hyvällä tolalla. Euroopan euro käytännön tästä jouduttu maksamaan tietty hinta. Ehkä kuluttajat eivät olleet riittävän valppaina. Joillakin teollisuuden alueilla, jotka toimivat euroalueilla, on tultu myöskin vaikutuksia tuonti- ja vientitoiminnassa suhteessa euron ja dollarin vaihtokurssiin. Euroa ei ole ollut täysin kritiikin ulottumattomissa. Sen riippumattomuutta tai keskuspankin riippumattomuutta ja korkotasoa on usein kritisoitu kommentointi. Nyt tänä päivänä se ansaitsee meidän arvostuksemme. Nyt olemme tärkeässä ajankohdassa. Me pyrimme vähentämään Euroopassa tämän Yhdysvalloista alkaneen kriisin vaikutuksia, lieventämään niitä. Keskuspankki on toiminut erittäin hyvin ja reagoinut tilanteisiin. Ja sitä voidaan vain kiittää tästä. Eri vaiheissa jokaisella oli oma rahansa. Ja tietystikin omasta rahasta luopuminen ei ole aina helppoa. Ja nyt kun on tämä rahoituskriisi, euron arvo on osoittautunut merkittäväksi. Meidän täytyy parantaa edelleenkin talouspolitiikan koordinointia ja kunnioittaa vakaussopimuksen, vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Tällä hetkellä tietystikin voidaan pohtia joitakin poikkeuksia tähän, mutta poikkeukset voivat olla vain väliaikaisia. Valtion talouden vakaudesta täytyy pitää kiinni. Julkisen sektorin rahoitus ja korkealaatuinen politiikka on tänä päivänä tarpeisempaa kuin koskaan, koska nämä takavat tehokkuuden, kilpailukyvyn ja kasvun. Ne ovat ne olosuhteet, joissa meidän euromme, valuuttamme voi toimia vakaana tekijänä, vakauttavana tekijänä. Jean-Paul. Kiitokset Jean-Paul Koses ja seuraavaksi Robert Goebbels, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä viisi minuuttia. No. Hyvä puhemies. Näinä epävarmuuden aikoina tarvitaan yksi varma asia. Kyseessä on euro. Olen ollut mukana puhumassa eh, yhteisvaluutan tulevaisuudesta ja ECOFIN ja seurana voin kertoa, minkälaisia epäilyksiä oli aikoinaan ja valsia eteenpäin ja taaksepäin ja sitten euroryhmästä tuli vahvistetun yhteistyön ryhmä ennen kuin sellaista oli keksitykään. Jotkut jäsenvaltiot halusivat alun perin mennä eteenpäin integraatiossa niin, tuntuvasti, että kaikki kansalaiset tämän voisivat havaita. Schengen-valtiot ja vapaa liippuvuus lähti liikkeelle ensinnä viiden valtion aloitteesta. Benelux-maat, Mitterrandin Ranska, Koolin Saksa oli sen takana ja sen jälkeen muut ovat jo tulleet mukaan tähän työhön ja Mitterrand oli myös euroa poliittisesti luomassa, vaikka tässä on kyllä monta isää, myös Jacques Delors, heistä ensimmäisenä. Ja tästä otan opiksi sen, että kaikki, jotka haluavat parempaa Eurooppaa, eivät saa pelkää hallitusten välistä yhteistyötä, erityisesti jos valtiot liittyvät yhteen ja haluavat todellakin edistää Eurooppaa. Prymin sopimus, joka mahdollistaa eh, rikollisuuden torjunnan, on yksi hyvä esimerkki tällaisesta vahvistetusta yhteistyöstä, josta on hyötyä Euroopalle. Ja kun nyt perustuslaillinen sopimus on jouduttu hautaamaan sen takia, mitä Alankomaissa tapahtui ja minkälaisia tapahtumia Ranskassa oli ja Irlannissa ja ehkä Tsekissäkin on blokkavia mm, vaikutteita. Pitää ottaa huomioon mahdollisuus tehdä vaistettua yhteistyötä. Joka tapauksessa euro on yhä yhtä houkutteleva Slovenia jälkeen Slovakia on tullut tähän mukaan ja jopa Isossa Britanniassa aletaan puhumaan siitä, että pitäisi olla vähemmän eristäytyneitä nyt, kun punnan arvo on laskenut. Euro on Wim Doisenbergin Jean-Claude toiminnan takia päässyt toiseksi varantovaluutaksi maailmassa. Tietysti dollari on vielä hyvin vahva valuutta, mutta sen takia, että Yhdysvalloilla on valtava määrä velkaa, tämä on johtanut siihen, että ei luoteta kyseisen maan kykyyn vastata näistä veloistaan. Ja nyt meillä on nämä kaksi valuutta käytössä ja usein tämä aiheuttaa suuria ongelmia nyt kun taantuma laajenee. Maailmassa tarvitaan vakautta ja uusia varmuuksia. Eurosta tulee keskeinen tekijä tässä uudessa vakaudessa. EKP teki mitä piti tehdä kansainvälisessä finanssikriisissä, joka on made in USA. Ja Jacques Delors on koko Eurooppa, hänen keksitönsä koko Eurooppaa puolustanut, mutta ei saa unohtaa, että EKP vastaa vain rahapolitiikasta ja komissio on konsultti, joka tekee ehdotuksiaan tärkeimpiä tekijöitä ovat valtiot, jotka eivät kuitenkaan yhdessä eteen Tarvitaan parempaa koordinaatiota 27 valtion välille. Kuitenkin euroryhmä, vaikka Juncker on muuhun pyrkinyt, on vain keskusteluryhmä. Minä olen 2008 havaitsemassa sen, miten eri ministerit ovat, olivat valmiita edistämään Euroopan unionia keskus, pankin yhteistyötä. Doisenberg vastasi selvästi, että ex ante koordinaatiota ei koskaan tule keskuspankin kanssa. Te joudutte aina jälkikäteen reagoimaan minun päätöksiini. Euroopan keskuspankki on riippumaton nyt ja jatkossakin. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö voitaisi käydä rakentavaa vuoropuhelua niiden toimintojen välillä, jotka puolustavat 500 miljoonaa eurooppalaista ja mikä niistä sitä, että jotka jäsenvaltiot voisi paremmin koordinoida todellista talouspolitiikkaansa, olipa kyseessä unionin sisäinen toiminta tai se, kun Eurooppaa ulospäin edustetaan, niin kuin Jean-Claude Juncker juuri niin oikein sanoi. Wolf Klintz. Ja sitten neljä minuuttia Wolf Klintz liberaaliryhmän nimissä. Herra puhemies, komission jäsenet, hyvät kollegat. Tilanne tänä päivänä mitä täällä tapahtuu, tämä on historiallinen tapahtuma. Me olemme kuulleet jo täällä sitä, miten paljon skeptisiä ihmisiä oli euron käyttöönotossa ja mietittiin esimerkiksi sitä, miten logistisesti pankit kykenevät hoitamaan esimerkiksi seteleiden ja kolikoiden vaihdon. Mutta sen jälkeen puhuttiin sitten siitä, että millä tavalla voitaisiin yhdistää äh, rahapolitiikka äh, kansallisen politiikkaan, mutta sitä pidettiin lähes mahdottomana. Nyt kuitenkin nämä ihmiset puhuvat ihan toista kieltä. Euroopan unionin valuutta, äh, unioni on tosiasia jo kymmenen vuotta ja me olemme toteuttaneet tämän ihmeen. Ja Äh, kuten komission silloinen puheenjohtaja sanoi, se, joka ei usko äh, ihmeisiin, ei ole realisti. On myös puhuttu siitä, että euroon olisi liittynyt esimerkiksi hintojen nousu, mutta tänä päivänä tilanne on tasaantunut ja hyväksyntä, euron hyväksyntä on parantunut koko ajan. Euro on yksi suurimpia symboleita, joita meillä eh, Eurooppa-hymnin lisäksi on voisi sanoa, että Euroopan äh, unionin talous ja keskuspankit ovat olleet kohtuullisen rauhallisessa tilanteessa ja sen vuoksi keskuspankkienkin on ollut helppo noudattaa äh, vakaata tilannetta. Mutta täytyy myös katsoa, mikä euron aikana inflaatioaste on ollut. Se on ollut noin 2 prosenttia, joka on ollut se raja, joka EU-ssa päätettiin. Mutta ajatellen, mitä on tapahtunut tämän viimeisen 50 vuoden aikana, niin tämä on todellakin ihme. Joten tässä Euroopan keskuspankki on tehnyt hienoa työtä mutta euron todellinen vahvuus näkyy nyt talouskriisin aikana. Eurolla on tärkeä rooli tässä. Se on riippumaton, tehokas, äh, pankki toimii äh, päättäväisesti ja nopeasti ja se on erinomainen esimerkki kaikille EUn jäsenvaltioiden keskuspankeille, myös niille, jotka eivät vielä euroon kuulu. Ja se osoittaa myös USA-suuntaan, että on mahdollista tehdä hyvää politiikkaa juuri sen vuoksi, että se on riippumaton eikä sidottu mihinkään hallitukseen. Nyt kun yksittäisissä jäsenvaltioissa on lähdetty pelastamaan pankkeja, on kehitelty myös muunlaisia ohjelmia, jolla voitaisiin pehmentää finanssikriisin vaikutuksia talouksiin. Ja tässä Euroopan keskuspankilla on jälleen uusia haasteita, koska vaarana on, että kun huomataan, minkälaisia erilaisia lähestymistapoja tässä on, ongelmana saattaa olla kilpailun vääristyminen ja se, että koko konvergenssi tulee vaarantumaan unionissa. Sen vuoksi on todellakin ratkaisevan tärkeää, että vakaussopimusta ei heikennetä päinvastoin, vaan että huolehditaan siitä, että se on voimassa ja sitä noudatetaan. Se on erittäin tärkeää. Samanaikaisesti tarvitaan myös rakennemuutoksia sekä keskuspankkiin että komissioon. Uusi tehtävä Euroopan keskuspankille tulee olemaan myös se, että me tarvitsemme eurooppalaista valvontaa finanssimarkkinoille. Se kävi ilmi varsinkin tämän kriisin aikana. Ja tässä keskuspankilla voisi olla suuri tehtävä toimia tällaisena keskitettynä valvontaviranomaisena. Euron asema on vahvistettava, euroaluetta, alueen tulisi puhua yhdellä äänellä ja esiintyä yhtenäisenä muiden valuuttojen suuntaan. Yhteinen valuutta ilman yhteistä verotuspolitiikkaa on riski. Tässä on erittäin suuria haasteita EUlle. Meillä on korkea ikävä kyllä kasvava työttömyys, meillä on siirtolaispolitiikka, ja samanaikaisesti kilpailu vahvistuu koko ajan talouden globalisoitumisen myötä ja sen vuoksi jäsenvaltioiden täytyy toimia vahvemmin Euroalue oli ensimmäinen askel äh, tällä tiellä ja nyt meidän on otettava seuraava askel eteenpäin. Faksun. Kiitokset kollega Klimts. Sitten seuraavaksi Kristiana Muscadini, ue ryhmän puheenjohtaja, kolme minuuttia. Dopo dieci anni lo spazio crescente dell'euro negli scambi internazionali e il suo... Kiitoksia puhemies. Nyt havaitsemme, että eurolla on avainrooli kansainvälisellä valuuttamarkkinoilla. Se on rahapolitiikan vakauden tae ja se myöskin pystyy lähentämään eurovyöhykkeeseen kuuluvien maiden talouksia toiseensa. Joitakin pieniä hampomisongelmia oli euron alkuvaiheessa, sen käyttöön otossa pieniä ongelmia oli, mutta nyt tänä päivänä olemme havainneet, että palveluiden ja tavaroiden hinnat ovat pysyneet vakaina. Eurooppa on saanut aikaan poliittisen ylivaltatilanteen maailmanmarkkinoilla ilman aseiden käyttöä täysin väkivallattomasti. Perussopimukset loivat tarpeelliset askeleet, joiden pohjalle, tai kulmakivet, joiden pohjalle sitten voitiin rakentaa Eurooppaa kestävällä tavalla. Tänä päivänä meillä on käytössämme järjestelmä, järjestelmä, joka osoittaa, kuinka nopeasti globaalistuminen etenee kaupassa ja muutoinkin tapahtuu hyvin nopeasti muutoksia. Raha virtaa valtavaa vauhtia rajan yli. Euro on auttanut meitä suojautumaan kaikkein suurimmilta pahimmilta vaikutuksilta, joita rahoituskriisistä muuten olisi voinut meille koitua. Monet ovat tästä jo puhuneetkin. Uskon, että euro on onnistunut tehtävässään vielä paremmin kuin mitä ihmiset parhaimmissakaan haavikuvissaan uskovat vuonna 1999. Euroopan keskuspankilla on tässä ollut erittäin merkittävä rooli. Se on onnistunut suojaamaan talouksiamme uhkaavilta ongelmilta. Onko se sitten kykenevä hoitamaan järkevää rahapolitiikkaa ilman, että se pystyy vaikuttamaan talouspolitiikkaan. Nyt on komission puolella onnistuttu myöskin parantamaan koordinointia eurovyöhykkeen maiden välillä. Joten tämäkin puoli on nyt hoidossa. Tämä tehtävä ei tietenkään ole helppo, kaikkea muuta. Ne, jotka vastaavat kansallisista talouksista, joutuvat tekemään yhteistyötä käsi kädessä keskuspankin kanssa, koska muutoin syntyy vain uusia ongelmia. En nyt viittaa pelkästään nyt meneillään olevaan kriisiin, vaan myöskin tuleviin haasteisiin, jotka tulevat vielä eteemme, kun maailma tapahtuu kehitystä. Se näkyy myös meillä. Eurooppa on onnistunut mukautumaan muutoksiin tehokkaammin kuin muut, koska meillä on euro käytössämme. Euroopan keskuspankki on erittäin tärkeä instituutio poliittisen unionin toiminnassa. Energiakriisi, joka nyt myöskin riehuu, on osoittanut, että yhteinen EU-talouspolitiikka ja yhteiset strategiset tavoitteet ovat ehdoton ennakkoedellytys onnistuneelle politiikalle. On selvää, että euron rooli tässäkin yhä vain vahvistuu. Kiitokset. Ja sitten vihreiden ryhmä Alali Pietz, kolme minuuttia. Mesdames et messieurs Hyvät naiset ja herrat, on puhemies, herra komission jäsen, haluaisin muistuttaa, kuinka vuonna 1992, kun keskusteltiin Ranskan kannasta Maastrichtin sopimukseen, tuolloin Jacques Delors puhui vihreiden kokouksessa ja hän sanoi meille, äänestäkää euron puolesta, sen jälkeen tulee poliittinen Eurooppa, sillä jos euro, poliittista Eurooppaa ei saada aikaiseksi Eurooppaa valvomaan, niin kansat eivät voi sitä hyväksyä. Hän ei hyväksynyt meitä, Maastrichtin sopimus hyväksyttiin, mutta poliittista Eurooppaa ei ole luotu. Ja tämä on tämänhetkinen ongelmamme. Miksi me vastustimme euroa tuolloin? No, kahdesta syystä. Meidän mielestämme Maastrichtin kriteerit veisivät Euroopan taantuman johtavaan suhdannepolitiikkaan ja sitten toisaalta jos ajatellaan sitä, miten rahapolitiikka oli otettu mukaan Maastrichtin sopimuksen ei ollut oikeanlainen. Rahapolitiikka oli erotettu muusta politiikasta, jotta voitaisiin taata keskuspankin riippumattomuus. Voin sanoa, että en vieläkään ole kovinkaan vakuuttunut Maastrichtin sopimuksesta, vaan vihreiden, muiden vihreiden lailla. Minä pidän kuitenkin siitä, minkälaista kehitystä on tapahtunut emussa. Kolme tärkeää muutosta on tullut. Ensinnäkin hintojen vakaus on vähän yli kahden prosentin tämä voi vaikuttaa vähän eh, vaikealta tavoitteelta, jos ajatellaan, että nyt ollaan laskemassa alvtä keinisilaisen politiikan mukaisesti, mutta jos asetetaan tämä kahden prosentin tavoite, niin jos emme pysty sen mukaan toimimaan, niin voi käydä niin, että korvot ovat todellakin suuria. Ja sitten toisaalta myönteistä on se, että meillä on 2005 vuodesta alkaen mahdollista se, että toimitaan kriisin vastaisesti. Ja kolmanneksi tärkeää on se, että käytäntö on muuttunut. Meillä on jatkuvaa keskustelua. Täällä on Trichet, Almunia, Juncker, Barroso paikalla. Tämäkin osoittaa sen ja Tämähän on Maastrichtin sopimuksen vastaista, jopa voi sanoa, että Trisheen ja Almunien välinen yhteistyö, joka on samantapaista kuin Benarken ja Paulsonin välinen yhteistyö, on kuitenkin osoitus hyvästä kehityksestä. Mitä meidän pitäisi tehdä? No meidän pitäisi todellakin ottaa nyt esille Maastrichtin sopimukset myönteiset seikat. Meillä on ollut todellisia ongelmia korkotason kanssa, kuten täällä on sanottu. Korkotaso on kiinni neuvostosta. Meidän pitää mahdollistaa se, että neuvosto päättää sellaisesta korkotasosta, joka on todellista eh, teollisuuspolitiikkaa. Meidän pitää löytää tähän oikeanlaiset välineet. Ja sitten toiseksi keskuspankin tavoite ei ole ainoastaan se, että saadaan korkotaso, joka on lähellä 2 prosenttia, vaan pitää myös saada aikaiseksi Eurooppa, eli Lissabonia Lissabonista Göteborgin tarvitsemme sellaisen Euroopan, jossa Göteborg Lissabon aksilla keskuspankki pystyy toimimaan, mutta kuten täällä on sanottu jo, me tarvitsemme myös Euroopan tasoista valvontaa ja EKP on tässä oikea taho. Kiitokset kollegat. Hyvät kollegat, minun täytyy ihan muutaman minuutin kuluttua toivottaa täällä tervetulleeksi Latvian presidentti, joka tulee tänne myös puhumaan, joten pyydän anteeksi, että joudun poistumaan täältä. Mutta sitten jatkamme seuraavaksi Ilda Figueiredo, GUE-ryhmän nimissä, kolme minuuttia. Kiitos äh, puhemies. On todella ikävää, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa äh, keskustella tarkemmin siitä, äh, millä tavalla euron käyttö on vaikuttanut neoliberalistiseen talouspolitiikkaamme Euroopassa ja siihen, mitenkä tämä on vaikuttanut myös yhä kasvavaan köyhyyteen. Hintojen vakaus ja vakaussopimuksen vaikutus on johtanut siihen, että pyritään toteuttamaan yhä enemmän yksityistämisiä ja koko Euroopan sosiaalinen perusta on katoamassa. Ja esimerkiksi palkkamaltti on johtanut äh, siihen, että reaalipalkat ovat oikeastaan laskeneet, kun verrataan hintojen nousuun. Ja tämä näkyy erityisen hyvin Portugalissa. Meidän täytyy myös nähdä, että keskuspankin äh, tavallaan vääränlainen autonomia on johtanut äh, siihen, että korkopolitiikan kautta euro on yliarvostettu valit valuutta. Ja tavoitteena on lähinnä vain eri pankkien ja finanssiryhmien suojelu. Ja tämä vain pahentaa kaikkein heikoimpien ja köyhimpien väestön osien asemaa. Tämä kaikki on johtanut äh, myös äh, siihen, että äh, Euroopan taloudessa tällä hetkellä viitekorot ovat matalimmalla ja sen vuoksi esimerkiksi eläkeläisten elämäntilanne on todella heikko ja samanaikaisesti sitten taas finanssiryhmillä on korkeimmat tulot, mitä heillä viimeiseen 30 vuoteen on ollut. Ja tämä kaikki näkyy nyt myös tässä kriisissä, joka on johtanut myös siihen, että pankkien tappiot kansallistetaan ja sitten voitot yksityistetään. Kaikkein pienimmät äh, yritykset tässä kärsivät, köyhimmät kärsivät ja ne ovat saaneet vain murusia, jotka finanssilaitosten pöydiltä putoavat. Koko tämän finanssikriisin äh, aikana tämä on ollut nähtävissä. Ja vuoden äh, kuluessa, kun korkoja tullaan vielä nostamaan, niin pienimpien tilanne tulee muuttumaan vielä raskaammaksi. Sen vuoksi mm, olisin halunnut keskustella enemmän tästä liberalistisesta politiikasta. Haluaisin, että esimerkiksi veroparatiisit poistetaan, tehdään mahdottomaksi ja että sosiaalista pohjaa laajennettaisiin niin, että tulon jako ja rikkauden jako olisi oikeudenmukaisempaa. Sosiaalipolitiikalla on tärkeä tehtävä eikä vain se, että jokainen äh, työskentelee vain itselleen, että rikkaat muuttuvat rikkaammiksi ja köyhät köyhtyvät edelleen, aivan kuten euroalueella nyt on tapahtunut. Sen vuoksi esimerkiksi PK-yrityksiä on tuettava. Ja meidän on myös helpotettava lainojen myöntämistä, meidän on parannettava ostovoimaa, ei ainoastaan hyvinvoivien ostovoimaa, vaan myös keskiluokan ja köyhempien ostovoimaa. Ja samanaikaisesti meidän on myös parannettava miljoonien köyhien ihmisten tilannetta. Le temps qui s'affiche, mais vous assure que quand je donne le coup de marteau... Kiitoksia. Tiedän, että teillä ei ole täällä esillä puheaikaa, mutta kun minä koputan, niin sitten kyllä on puheaika kulunut loppuun. Farage, kolme minuuttia. Puhemies, nyt juhlimme euron syntymäpäivää. Paras juhlikin, koska 20 vuosipäivää ei tule. Tästä tulee mieleen ajaa, että Siellä oli viisi vuotissuunnitelmia. Usein todettiin, että ne olivat menestyksekkeitä ennen kuin ne ovat edes alkaneet. Ja todettiin, että sato oli huipputasoa ja traktorit hienompia kuin koskaan ennen. Tuonakin aikana ja tänäkin päivänä meitä kohdellaan, kohdellaan samalla tavalla. Vanhentuneet byrokraatit kertovat meille, kuken suuri, miten suuri menestys koko asia on ollut, mutta tämä on pelkkää illuusiota sanotaan, että EKP tekee hyvää, hyvää työtä. Tämä on naurettavaa. Viime heinäkuussa keskuspankki nosti keskus, keskikorkoa juuri hetkellä, jolloin markkinat romahtivat ja sitten jouduttiin muualla maailmassa laskemaan korkoja. Tämä ei yllätä minua millään tavalla, koska mistä eurossa on oikeastaan kyse. Tämä on poliittisen luokan tapa pakottaa Euroopan kansaa polvilleen. Vain kaksi maata on järjestänyt kansanäänestyksen eurosta, Tanska ja Ruotsi, ja kumpikin maa sanoi ei. Tämä pieni sana, jota hän yritetään välttää, mikäli vain voi. Euroa ei ole koskaan testattu, mutta nyt se on testin edessä. Espanjalla on ongelmia. Muillakin mailla on suuria ongelmia. Joskin mä sanotaan, että ei koskaan olisi pitänyt riittyä euroon, mutta Kreikan tilanne on se, johon nyt pitäisi keskittyä. Tuhannet nuoret ihmiset ovat kaduilla osoittamassa mieltään, vaatimassa, että hallitus tekee jotakin, vaatimassa, että hallitus laskee korkoja, vaatimassa, että hallitus devalvoi valuuttansa, mutta Kreikan hallitus ei voi tehdä mitään, koska se on euron asettamassa pakkopaidassa. Ehkä tulevissa vaaleissa voidaan Kreikassa muutoksia saada aikaan, kun kansalaisilta on otettu pois ilmaista kantansa äänestyksen avulla, niin silloin minun mielestäni väkivallasta tulee ainoa looginen vaihtoehto. Se, mitä te olette tehneet eurolla, te olette pistäneet ihmiset taloudelliseen vankilaan. Ovat pistäneet ihmiset pakkopaitaan, josta ulos päästäkseen täytyy omata hyvin paljon rohkeutta, johtajuutta. Muuten edessä on tällainen taloudellinen Kiina-ilmiö. Eurosta eroaminen, mahdollisuus devalvoida, mahdollisuus leikata korkoja. Me olemme onnistuneet tekemään, pysymään euron ulkopuolella. Mutta oletteko te huomanneet, että kun tarkastan tämän aamun joukkoverkakirjamarkkinoita, 133 pistettä korkeammalla meidän obligaatiomme ovat kuin Saksassa. Jotkut eivät edes tiedä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mutta jotka tietävät, yrittävät painaa koko ajan sen villaisella. Te voitte jatkaa samaa rataa, mikä haluatte, haudata päänne hiekkaan. Voitte jättää huomiota täysin markkinoiden todellisuudet, mutta, mutta markkinat eivät kyllä jätä teitä rauhaan. Ja sitten viimeinen puhuja jota kuuntelemme hiljaisuuden vallitessa Rahelmer. Kolme minuuttia. Mr. President. Puhemies, 200 viimeisen vuoden aikana on ollut ainakin puoli tusinaa yritystä saada aikaiseksi yhteisvaluutta tai kiinteä vaihtotase. Kaikki ovat epäonnistuneet ja näin käy myös euron suhteen se, mitä skeptikot ovat pitkään sanoneet, on nyt toteutumassa. Italia ei ole enää kilpailukykyinen. Espanjassa on havaittu sellaista, mitä tapahtuu korridassa, eli siellä härkä lopulta kuolee veri katoon ja Kreikassa on suuria ongelmia siksi, että euro on yliarvostettu on valtavia eroja joukkovelkakirjojen arvon välillä Saksan ja Kreikan välillä. Markkinoilla puhutaan euron hajoamisesta. Isossa Britanniassa voimme kiittää eh, taivasta siitä, että pidimme oman valuuttamme, emmekä ole mukana eurossa. Hyvää syntymäpäivää vaan eurolle. Merci pour vos bons voeux et pour votre brièveté. Kiitos näistä hyvistä toivotuksista ja lyhyestä puheenvuorosta. Nyt menemme äänestyksiin.